koskien äh, näistä tästä äh, mahdollisen vaihtoehtoista optiona, op, äh, laatumerkinnästä, valinnaisesta laatumerkinnästä. Saaristoalueiden elintarviketuotannon osalta ja sitten toinen käsittelee tätä paikallista elintarviketuotantoa. Parlamentin pyynnöstä on pyydetty selvitystä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden paikallistuotannon merkinnöistä, laatumerkinnöistä. Toinen on paikallista, koskee paikallista tuotantoa ja sitten toinen saaristoalueiden elintarviketuotantoa. tässä äh, vaihto, jälkimmäisessä vaihtoehdossa äh, voidaan käyttää myöskin äh, laatumerkintää valinnaisesti komission mielestä. Ja toisekseen sitten komissio vähän pohtii selvityksessään sitä, voidaanko tällaista saaristotuotantomäärättä erikseen käyttää Tämän pitkähkön, pitkähkön alustuksen jälkeen onkin hyvä antaa puheenvuoro komissiolle, jotta se voisi selvittää, mistä oikeasti on kysymys. herra Erhard, minun äh, muistiinpanojeni mukaan on sun äh, puheenvuoros saaneina täällä läsnä. Ja muitakin sieltä komissiosta paikalla näkyy olevan. Eli Herra Erhard, olkaa hyvä. Äh, puheenjohtaja, minä haluaisin selittää hiukan tästä äh, paikallisen äh, tuotannon ja suoramyynnin laatumerkintäehdotuksia ja merkintäehdotuksia ja sitten heti siihen perään saaristoalueiden maataloustuotannon merkintöjä. Maataloustuotteiden merkintäasetuksessa edellytetään, että komissio sitten pohti, pohdiskelee sitä selvityksessään, onko tarpeen uutta, ottaa käyttöön uutta tällaista laatumerkintäregiimiä paikallisen tuotannon ja suora myynnin osalta. Tässä selvityksessä pitäisi sitten ottaa huomioon myöskin ne kriteerit, jossa toimenpiteet, toteuttaa toimenpiteitä, jossa eri päästöjä, esimerkiksi hiilidioksidia ja typpipäästöjä ilmaan ja samoin rikin päästöjä voitaisiin vähentää. Jotta sitten saisimme kattavan kuvan tästä suoramyynnistä ja paikallistuotannosta, komissio on äh, toteuttanut aika laajan selvityksen ja kuullut äh, jäsenmaiden alan asiantuntijoita ja järjestänyt äh, muutakin alan tutkimusta. Eurostatin selvityksen mukaisesti myynnin osuus jäsenmaissa on hyvinkin erilainen ja vaihteleva. Mitä kuluttajiin tulee, kuluttajat näyttäisivät olevan hyvinkin kiinnostuneita olevan paikallisesti ja lähellä tuota, tuotettuja tavaroita ja tuotteita ostamaan. Mitä sitten tulee ympäristökriteereihin, eli mitä tulee näiden suoramyynnin ja lähituotannon rooliin, komissiolla on ollut koko joukko tutkimuksia analysoitavanaan. Ja, ja siinä todetaan, voidaan todeta, että tarvitaan lisäselvityksiä sen selvittämiseksi, mitä tässä on, mitä tulee tähän elintarvikeketjuun ja kuluttajien toiveisiin ja niiden no, saattamiseksi lähelle toisiaan, jotta voisimme hyvin sel- perusteellisesti sitten sanoa siitä jotain painavampaa. Selvitykset ovat osoittaneet, että lyhyet tuotantoketjut ja jakeluketjut elintarviketuotannossa voivat vaikuttaa myönteisesti ympäristöön, jos, se toim, jos, ne, jos toimitaan hyvinkin paikallisesti, käytetään paikallisesti tuotettuja tuotteja, käytetään ympäristöllisesti, ympäristönsuojelullisesti suotuisia tuotantomenetelmiä ja pidetään kuljetusmatkat lyhyinä. Tässä ei ole mitään suoraa selviä, selvitystä siitä, että tällaisella lähituotannolla ja suoramyynnillä olisi suoraan mitään ympäristösuojelullisesti painavaa vaikutusta. Kaikki ne kytkeytyvät toinen toisiinsa ja riippuvat sitten siitä, miten lähellä sitä tuotanto todella tapahtuu. Komissio on kuullut asiantuntijoita, lukuisia sellaisia, että voitaisiin pohtia, millainen mahdollinen merkintä, laatumerkintä sitten voisi tulla kysymykseen. kysymykseen. Asiantuntijat olivat yksimielisiä siitä, että äh, mahdollinen äh, merkintä äh, valikoima olisi joka tapauksessa valinnainen ja pyrittäisiin välttämään välttämään monimutkaisia järjestelyjä, jotka käyvät, käyvät sitten pientuottajille kalliiksi. Ja tässä tarvitaan tällainen joustava ja nykyisiä merkintöjä kunnioittava järjestelmä. Komissio tätä kautta on tullut siihen tulokseen, että tällainen uusi merkintäjärjestelmä on siinä tapauksessa ainoastaan käytännöllinen ja, ja hyödyllinen niin, että siinä, siinä tapauksessa, että viljelijä sitten voi valita tällaisen sikäli kun haluaa, ja muuten noudatetaan jo olemassa olevia merkintämääräytyksiä. Tässä sitten maaseudun neuvonta ja opastuspalvelut, kehityspalvelut, tällaiset ovat tässä avainasemassa. Komissio on tällaisen itsenäisen merkintäjärjestelmän ohella selvitellyt muita mahdollisuuksia siinä tapauksessa, että päädyttäisiin tällaiseen valinnaiseen laatu, laatumerkintään. Voisiko se sitten olla tällainen, nämä olisivat tällaiset uudenlaisia järjestelmiä, jossa sitten noudatettaisiin laatuasetuksen määri, määrityksiä. Eli, eli siellä puhuttaisiin sitten esimerkiksi juuri lähituotannosta. Komission kannan mukaisesti, jota jo noudatettiin tuossa varsinaisessa laatuasetuksessa, tällaiset ylimääräiset valinnaiset merkinnät sitten palvelisivat sen tiedottamissa, että missä tuote on valmistettu ja mit, mitä se sisältää. Lopputulemana sitten äh, on se tässä komission selvityksessä, että, että äh, tilatuotteille on olemassa selkeä kysyntä jos sellainen sitten tuotantoketju jää hyvin lyhyeksi tai jakeluketju jää lyhyeksi, ja että toisaalta sitten pitää ilmetä, että, että tämä on todellakin sitten maatilalla tuotettu tämä tuote. Jäsenmaiden välillä valitsee suuria eroavaisuuksia siitä, miten tähän suhtaudutaan. Tämä lyhyt jakeluketju tietenkin kytkeytyy hyvinkin tiiviisti muihin seikkoihin kuin pelkästään tähän alkuperämerkintään – EU-ssa ja jäsenmaidenkin tasolla on jo olemassa koko joukkovälineitä, joita kuitenkaan ei täysimääräisesti käytetä hyväksi. U, jos tällainen uusi etiketti sitten ja merkitä otetaan käyttöön, sen pitäisi olla mahdollisimman yksinkertainen, sen pitäisi olla edullinen, edullinen eikä sen, pidä, sen pitää olla valvottavissa, mutta ei kuitenkaan liian monimutkaisen byrokratian takana. Komissio on tässä heittänyt ilmoille koko, koko joukon kysymyksiä. Miten sitä asiaa sitten voitaisiin parlamentissa ja neuvostossa helpommin käsitellä. Ensimmäinen kysymys, joka on heitetty ilmaan pohdittavaksi, koskee näitä erilaisia välineitä, jotka jo ovat jo EUn tasolla käytettävissä, paikallisten viljelijöiden käytettävissä, samoin suoramyynnin käytettävissä. Ja mahdollisesti ja sen pohtiminen, josko nämä suorastaan yrittäisivätkin. Sitten koko joukko eh, asianosaisia ovat eh, identifioineet EU-säännöstöstä eh, e tiettyjä seikkoja, tiettyjä määräyksiä, ohjeistoja, jotka jo voitaisiin käyttää suoramyynnissä ja lähituotannossa – Komissio on sitä mieltä, että EUn lainsäädäntö jo sisältää ehkä kenties riittävästikin jo joustoa, mutta sitä ei vaan tulla, ole tultu käyttäneeksi riittävässä määrin. Jos, komissio, jos parlamentti ja neuvosto ovat EUn kanssa samoilla linjoilla, se on yksi kysymys. Tai sitten jos toisaalta katsovat, että näitä määräyksiä suoramarkkinoinnin ja lähituotannon saralla tarvitaan lisää. Se on kysymys. Samoin kuuluu kysymys, onko olemassa paikallistasolla lähituotannon tukemiseksi laatumerkintöjä tai alkuperämerkintöjä joko alueellisesti tai valtakunnallisesti, ja että tarjoavatko nämä sitten jo riittävän tavallaan suojan ja riittävän informaation myöskin kuluttajan suuntaan, niin että niitä voidaan sitten jatkossakin soveltaa. Ja toisaalta sitten, pitäisikö tämän tunnuksen olla symbolin tai logon muotoinen, tai pitäisikö siinä olla tällainen symboli tai logo, jos jonkinlaisiin merkintään päädytään. Ja sitten lopuksi, millään, miten voitaisiin laatia sellainen asetus, joka ei suotta rasittaisi viljelijäväestöä mutta kuitenkin tarjoaisi kuluttajille riittävät takeet siitä, että mistä tämän tuote on lähtöisin. Tässäpä lyhyt tämän meidän kertomuksemme esittely paikan lähituotannon, lähiviljelyn ja suoramarkkinoinnin saralta. Mitä nyt sitten tulee tähän mm, saaristoalueiden tuotantoon. Siitä haluaisin sanoa seuraavan. Tässäkin Euroopan parlamentin toimeksiannosta komissio on laatinut kertomuksen siitä, että pitääkö, pitäisikö saaristotuotteelle luoda jonkinlainen uusi merkintä, laatumerkintä. Tässä toimeksiannossa sanotaan äh, äh, suoraan, että tämäkin voisi tapahtua tällaisen valinnaisen, valinnaisen äh, reitin kautta, eikä haluta, haluta mitään yleisesti yleis, yhteistä ja yleispätevää merkintää. Komission piti selvityksessään myöskin pohtia, missä, missä määrin tällainen merkintä on ö, ihmisten ö, siellä asuvien kannalta ja sitten myöskään toisaalta siellä liikkuvien kannalta erottaa sitten sellaiset tuotteet, jotka ovat saaristossa viljellyistä raaka-aineista valmistettu saaristolaisten käsin käden taidoina. komissio on lähtenyt siitä, että ensin pitäisi määritellä, mikä tämmöinen saari oikein on. Tämä tietysti riippuu siitä, miten halutaan määritellä, tämä saarikäsite. Siitäkin on unionissa aikamoista hälyvyyttä. Tässä nyt ei haluttu mitään lopullista kantaa ottaa tähän saarimääritelmään. Joka tapauksessa on käynyt ilmi, että saaristotalous kärsii kautta Euroopan unionin erilaisista rakenteellista ongelmista. Mitä sitten itse tuotteisiin tulee, mitä komissio on selvitellyt ja tutkinut, näyttäisi siltä, että Euroopan unionin saaristoalueella on peräisin enimmäkseen puutarhaviljelystä, on puutarha ja siis vihanneksia hedelmiä enimmäkseen – sitä selvitettiin myöskin, että minkälaisia yhteisiä piirteitä saaristoviljelyllä on. No ne ilmenevät lähinnä sitten näiden yhteisten ongelmien kautta, ja siellä on tiettyjä kiinnekohtia. Komissiolle ei kuitenkaan ole onnistunut, komissio ei kuitenkaan onnistunut selvittämään, onko sellaista kuin saaristotuote, noin ihan näin laajasti aluttuna, laajasti otettuna Toisekseen kertomuksesta ilmeni, että on toki markkinoilla runsaastikin sellaisia tuotteita, joissa viitataan tähän saaristo alkuperään. Mutta itse asiassa tätä saarisanaa juurikaan näissä luonnehdinnoissa ei näy, taikka saaristo. Että siellä nimettäisiin tietty saari, saaren nimi tai joku, jokin muu maantieteellinen luonehdinta, niin se näyttäisi nyt olevan kuitenkin suositumpaa kuin tällainen yleinen saaristoväittämä. Mitä sitten tulee tähän, että onko, onko tällaisella Euroopan unionin laajuisella saaristoalkuperää osoittavalla merkinnällä sitten jotain lisäarvoa annettavana tuottajille tai kuluttajille? Nämähän ovat hyvin toisestaan poikkeavia nämä alueet. Ja näyttäisi siis kuitenkin siltä, että toistaiseksi tämä spesifinen saaristo lähteys, lähtöisyys pohjautuu siihen, että, että mainitaan jonkun tietyn saaren nimi, josta tämä on lähtöisin. Ei voida ajatella, että tällaista yleistä saaristolaislähtöisyyttä voitaisiin mitenkään kuvata jos tällaista horisontaalista merkintäkäsitettä halutaan käyttää, jos siinä voidaan mainita sitten näitä pieniä saaria, kuten Tanskan pienet, pienillä saarilla tapahtuva tuotanto, tai Suomen saaristoalueen tuotanto saarikohtaisesti. Yleisesti ottaen saarista, saaristosta ei varmaankaan kannata puhua. Komissio on myöskin todennut, että saaret ja saaristoalueet ovat tietyssä tapauksessa kilpailutilanteessa. Ja silloin tämä äh, voisi sitten tällaista merkinnästä olla hyötyä saarelle siitä, siitä riippuen, miten tämä saari haluaa markkinoilla profiloitua. Sitten nämä äh, argumentit puolesta ja vastaan tällaisen valinnaista, valinnaisen laatumerkinnän osalta – Seuraavat seukat, seikat nousivat erityisesti meidän selvityksessämme esille. Tällaisen valinnaisen laatumerkinnän puolesta puhuu esimerkiksi se, että nämä laatumerkinnät edellyttäisivät aika laimeita viranomaistoimia ja laadunvalvontaa. Ja ne olisivat monille pienille tuottajille, pienille saarille, voisivat olla hyvinkin kiinnostavia jos nämä pientuottajat eivät ole tarpeeksi isoja voidakseen äh, käyttää hyväkseen muita markkinointikanavia äh, kuin alueellisia markkinointikanavia tai jonkinlaisia muita yhteisiä markkinointireittejä. Sitten siellä mitallin toisella puolella tällaisen äh, valinnaisen laatumerkinnän toisella puolella on se sitten sellainen seikka, että, joku saattaisi ottaa tästä nokkiinsa tai joutua huonompaan asemaan, jos siellä toinen naapuri käyttää tällaista alkuperää osoittavaa merkintää ja hänellä sellaista ei ole käytössään. Tämä on vähän sama, sama, samantyyppistä kuin nämä suojatut alkuperämerkintäprobleemat. Kaiken kaikkiaan komissio on tullut siihen tulokseen, että nyky, Tällä hetkellä ei ole olemassa tällaista yleistä kaiken kattavaa saaristolaisuus alkuperäkäsitettä, joka ainakaan näyttäisi sillä tavalla jollakin tavalla tehovoimaiselta markkinoinnissa. Neitä ei voida myöskään ehkä kannata ajatella otettavaksi käyttöön valtakunnallisesti tai unionin vaan ainoastaan hyvinkin paikkakuntakohtaisesti jäsenmaat voisivat sitten itse tykönään päättää, mikä alue tällaisen merkinnän ansaitsee ja missä se kannattaisi käyttöön ottaa. Mitä sitten tulee näihin tuotteisiin, jotka voivat saada tällaisen valinnaisen merkinnän, voisivat olla tällainen alkutuotteet, niiden jalostustapa ja keino, taikka sitten tämä maatieteellinen alue, jossa on hyvinkin tarkasti rajattu. Samalla, samalla voitaisiin sitten saarten rakenteellisia ongelmia helpottaa eh, käytössä, käytössä olevin rakenteellisiin, rakennepoliittisiin keinoin, mieluumminkin kuin tällaisen merkintärekiimin kautta. Tässäpä nyt sitten tiivistettynä eh, komission anti ja tulokset näiden saaristoalueiden maataloutta koskevista selvityksistä. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Haluaisin tässä vaiheessa tähdentää, että joukkomme on tullut vierailijaryhmä nuoria viljelijäväestön edustajia, tulevia viljelijöitä. Toivotan teidät tervetulleeksi. Minulle ei ole vielä kerrottu, mistä maista te tulette, joten en voi sitä muillekaan kertoa, mutta tervetuloa kuitenkin. Äh, jatketaanpa sitten keskustelua. Jatketaan siitä, mihin komissio jäi. Ensimmäiseksi annan puheenvuoron Ai, mutta vierailijat ovat Italiasta, minulle juuri kerrottiin. Olen tosi pahoillani, että De Castro ei itse ole paikalla, mutta toivotan teidät tervetulleeksi Anju saatte puheenvuoron. Oui, merci, euh, monsieur le président. <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijää, eh, komission puheenvuoron käyttäjää tästä esittelystä, vaikka en täysin ymmärräkään nyt tätä muotoa tai tätä menettelyä. En ole parlamentissa ollut niin kauan aikaa. Minun on vaikea arvioida sitä, kuinka tämä nyt vaikuttaa tähän työhömme täällä maatalousasian valiokunnassa. Mutta kuitenkin haluaisin tarttua muutamiin asioihin, joita mainittiin, sillä vain muutama viikko sitten meillä oli oma aloite mietintö liittyen alueellisista merkinnöistä, joka luonnollisesti on hyvin lähellä ähm, näiden tänään käsiteltyjen termien kanssa. Nämä merkinnät, alueelliset merkinnät, ovat hyvin lähellä näitä kysymyksiä. Ja jos tämä minun oma aloite mietintäni, mietintöni on tehnyt mahdolliseksi komissiolle näin nopeasti reagoida ja käsitellä näitä alueellisia kysymyksiä, tuottaa minulle kyllä suurta iloa, erityisesti koska komissio on ilmaissut monia varaumia liittyen asioihin, joista useaan kertaan olemme näistä näiden kysymysten yhteyksissä keskustelleet täällä talossa tänään iltapäivällä. Mehän nyt lopultakin käsittelemme niitä kysymyksiä, jotka ovat tässä minun oma-aloite mietinnössäni mukana. Näitä ä, tietynlaisia ketjujakelukysymyksiä, transversaalisuutta ja sitä, kuinka me nyt luomme dynamiikkaa eri alueiden toimijoille niin, että me tässä korostamme paikallistuotannon roolia ja luonnollisesti otamme myöskin huomioon äm, urbaanialueen, välialueen ja maatalousalueen kuluttajat. Olen täysin samaa mieltä tässä komission kanssa. Meidän tulee jatkaa työtä näiden kysymysten parissa. Mielestäni on hyvin tärkeää, että tulevina viikkoina me valmistelemme tulevaa uudistusta ja tässä maaseutualuehan on äärimmäisen tärkeä osanen. Se on aivan suoraan suureen osaan väestöstä liittyvä ketjun osa. Ja tässä meidän täytyy ottaa alueellisuus huomioon ja korostaa paikallistuotteita, mutta tämähän on monimutkainen kysymys. Me tulemme tulevina vuosina ja kuukausina ja viikkoinakin tätä asiaa käsittelemään. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia kovasti. Jaara. Komission pitää. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää komissiota tästä alustuksesta ja hyvin tällaisesta ähm, hyvinkin ähm, tällaista hyvin pohdiskelevasta asenteesta ja mihin, millä tavalla tähän teemaan on äh, suhtauduttu. esimerkiksi Äh, suora markkinointi on tämä äh, selkeäpiirteistä toimintaa ja siihen ei kannata sitä mitään äh, suuria monimutkaisia byrokraattisia kiemuroita ympätä, vaan käyttää tällaista läheisyysperiaatetta mahdollisimman tehokkaasti hyväksi minun kotimaassani Saksassa. Kuulosti tämä alku, alkuun aika hyvältä tämä koko suora markkinointi. Nyt sitä on sitten erilaisin määräyksin teurastus ja muiden määräyksineen sitten vaikeutettu entisestään. Tämä alun innostus on nyt kyllä muuttunut aika, aika nihkeäksi toiminnaksi aika pitkältä. Ja niin, pien, esimerkiksi ajatellaan pieniä kotiteurastamme viljelytiloja esimerkiksi, jossa vaikkapa on kaneja tai muita tällaisia pien, pien, pieneläimiä kaupan, niin niiden kotiteurastukseen, sitten tilateurastukseen on suhtauduttu hyvinkin nihkeästi. Ja näin nämä pien, pienet yrittäjät, jotka haluavat suoraan markkinoida omia, omia tuotteitaan oman, omasta toimin oma, omalta tilaltaan, niin ovat kuitenkin joutuneet sitten kääntymään suurten teurastamojen puolelta. Toinen seikka sitten, mikä on hankaloittanut entisestään tilanteita, että henkilöt, jotka, tilat, jotka pitävät karjaa omiin tarpeisiinsa, joutuvat sitten, ovat, olisivat halunneet myöskin, myöskin nämä eläimet sitten kotona teurastaa omiin tarpeisiinsa. Kaikessa yksinkertaisuudessa tämäkään ei enää ole mahdollista. Eli hyvistä, hyvistä ajatuksista, kaunista ajatuksista on sitten tullut ihan ihan jotain muuta käytännön tasalla. On, tässä on, on koko joukko eri määräyksiä sitten, jotka ovat tähän, tähän tielle tulleet ja pilanneet hyvän hankkeen. Mitä sitten kuluttajan tulee, ajatellaan tätä suora suora markkinointia markka suora markka markkinoinnissa tietysti pitää kuluttajan tietää, että nämä tuotteet tulevat suoraan sanotulta tilalta ja myöskin sitten sisältävät sitä, mitä sinne sanotaan. Eli se, siitäkin pitää joku tieto olla. Tietenkin se on ihan selvää, että tämä al, al, alku, alkuperä mainita välttämättä ei aina sitä tiedetä, että, että mistä, mistä tämä on peräisin. Ajatellaan, että joku possu on jostakin, jossakin kasvatettu ja sitten siitä osia myydään eri, eri paikoissa eri lailla prosessoituna, niin Siinä tietenkin tämä alkuperäinen jo pääsee hiukan hämärtymään. Tässä yhteydessä pitää ottaa huomioon äh, kuluttajan äh, toive mahdollista suoramarkkinoinnista. Ja, ja sitä ei ole mitään syytä sitten vesittää liian monimutkaisin säännöksiin. Ja täytyy sitten myöskin pyrkiä varmistamaan se, mitä äh, saavutetaan se, mitä tässä halutaankin, eli markkinoidaan suoraan tilalta kuluttajille, eikä tätä tietä, reittiä suotta mutkisteta. Chyba trochę z tym ubojem w garażu to pan przesadził. No. Toden tottakin. Kun tehdään, kun puhuttiin siitä, että tehdään tilaa eläimille autotallissa, niin eihän se kuulosta järkevältä. No, mennään eteenpäin. Mennään puhujaluetteloon. Seuraavan Tarabella, olkaa hyvä. Niin, Voitte puhua italiakin, jos haluatte. Hyvä Puheenjohtaja tässä Erik Anrio Hans-Peter Jarin kanssa. Olen samoilla linjoilla aivan suoraan. Selkeästi komission ehdotus menee sellaisille linjoille, jotka me voimme jakaa. Se, että tuetaan lyhyttä jakeluketjua maatilalta. tähän hän eivät kaikki pysty. Tämä riippuu eri tuottajista, mutta niille, joita tämä on mahdollista, sitä tulisi tukea. Kuten mainittua, meillä ei ehkä pitäisi olla mitään sääntöjä. Tämä ensimmäinen seikka. Säännöt ovat usein hankalasti sovellettavissa pienelle tuottajalle ja tässä eurooppalaiset toimet esimerkiksi elintarviketurvallisuuden ja elintarvikeketjun kohdalla ovat luoneet sellaisia sääntöjä, jotka eivät aina ole kyllä joustavia tai sovellu pienille tuottajille. Tässä ensimmäinen asia, joka haluaisin mainita on se, että liittyen näihin välineisiin ja siihen, mitä me teemme tällä ähm, ehdotuksella. Useinhan me direktiivi- tai asetusehdotuksia käsittelemme, kuten äh, Erika on tuossa muutama viikko tehnyt myöskin omalle mietinnön äh, parissa. Mutta mikä nyt tämän ehdotuksen tulevaisuus on? Kaikkihan tiedämme, että meillä on 25. toukokuuta vaalit ja meillä tulee uusi komissio ja uusi maatalousasioista vastaava komission jäsen. Joten mikä nyt sitten tämän komission ehdotuksen tulevaisuus on? Olisi mielenkiintoista se tietää sillä 2014 on aivan erityisluontoinen vuosi. Tämä alueellinen tuotanto, paikallistuotanto, olisin halunnut tietää, mikä komission aie on merkintöjen suhteen. Mehän emme voi harhaan johtavaa kuluttajaa pettävää merkintää luoda. Kun puhutaan esimerkiksi kanan alkuperämerkinnästä, meillä on alkuperä. Merkintä, siis alkuperähän tässä on se viimeinen paikka, jossa jalostusta on tapahtunut. Ja sitten tuotanto vaikka erikseen. Mehän me emme voi näitä sotkea sille, jos kana tuodaan vaikka eri maan osasta ja sitten jossakin tietyssä tuotantokohdassa siihen lisätään jotakin mausteita ja suolaa, niin tällaista tuotetta ei saa kyllä sitten paikallistuotteeksi enää merkitä. Meillä on hyvin paljon näitä tilanteita. Esimerkiksi Italiassa nämähän eivät kuitenkaan pientä ö, tuottajaa koske. Karapelli esimerkiksi karapelli, oliviöljy, seinä olisi italialaista, se olisi espanjalaista. Ja meidän pitäisi mm, se toisenlaisella nimityksellä sitten kutsua oston karapelliöljy tai muu. Meidän tulee välttää sitä tilannetta, että merkintä ei vastaa sitä, mitä kuluttaja odottaa. Kun kuluttaja menee jollekin viljelmälle, ostamaan esimerkiksi kanaa, niin näiden kanojen täytyy olla tuolla kyseisellä maatilalla kasvaneita luonnollisesti. Tiedän, että meillä on nykyisin alueita, joilla tuotetaan tuotteita, joissa on suurta lisäarvoa, erityisesti maitoalalla on näin, ja ne ovat kärsineet vähemmän ö, kriisistä kuin muut alueet. Ja tämä on luonnollisesti tuottajille hyvin tärkeä ansion lähde. Paikallistuotantoa täytyy voida suosia, mutta tässä ei tietenkään saa kuluttajia pettää. Kun puhutaan paikallistuotannosta ja meitä tässä kuluttajia haluan todellakin puolustaa, Haluaisin tietää, onko komissio pohtinut nyt jo näitä ongelmia, joita saattaa syntyä, kun nämä merkinnät eivät vastaa sitä, mitä kuluttajat todellakin odottavat, ja kun merkinnät ovat kaikkea muuta kuin selkeitä näiden äh, elintarvikkeiden raaka-aineiden alkuperän suhteen, erityisesti lihajalosteiden suhteen. Kiitoksia. Tarvitaan sellainen ratkaisu, joka ei sälytä liiallista hallinnollista taakkaa viljelijälle. Ja seuraavaksi Wojciechowski, saatte puheenvuoron. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ensimmäinen kysymys, aivan kuten Jaara aivan oikein jo sanoikin. Ensimmäinen kysymys liittyy ongelmaan, joka liittyy paikallisiin teurastamoihin, joita EUn tiukat lainsäädännöt ovat tuupanneet pois markkinoilta. Esimerkiksi Puolassa näin on käynyt ja nyt täytyy ajaa satoja kilometrejä ensimmäiseen tai lähimpään teurastamoon. Tästä keskusteltiin muistaakseni vuosi sitten, kun puhuimme eläinten kuljetusdirektiivistä. Tuolloin Euroopan parlamentti halusi vähentää kuljetusaikoja kahdeksaan tuntiin maksimissaan, mutta tämä edellyttää sitä, että teurastamoja olisi taajempaan kuin satojen kilometrien päässä toisistaan koska äh, muussa tapauksessa eläinten kuljettajat joutuvat eläinaktivistien protestien kohteeksi ihan oikein sinänsä, mutta minkäs teet? Joka tapauksessa kuluttajahan tässä loppujen lopuksi joutuu maksamaan viulut. Meidän tulisi vielä mm, tarkemmin tarkastella tätä tilannetta ja ehkäpä ää, äh, koittaa muuttaa jotain. Eihän tämä nyt tarkoita sitä, että teurastamisen pitäisi tapahtua missä tahansa autotallissa. Ei, mutta pitäisi hoitaa asiat niin, että teurastamoja olisi riittävän lähellä tuottajia. Tämä on vakava ongelma. Se edellyttää ratkaisua. Ja nyt toinen kysymys. Byrokratia. Byrokratia johtaa kohta siihen, että mitään merkintäongelmia ei ole, koska ei ole mitään merkitsemistäkään. Tämä sama ilmiö näkyy muillakin alueilla. Esimerkiksi tupakkatuotteiden merkintä. Kun ne muutettiin, niin Puolassa pienet instanssit eivät, tai pikemminkin on kyse tupakkakieloista. Me pienet paikat eivät pysty kerta kaikkiaan niitä noudattamaan. Puolassa on jouduttu pistämään paikkoja kiinni, koska ne eivät enää voi noudattaa ö, tupakkamääräyksiä, ja tämä on erittäin huono asia. Minä pelkään, että EU-lainsäädäntö, että EU-lainsäädäntöä laaditaan sellaisten loppareiden ö, pyyntöjen mukaisesti, jotka ovat todella kaukana todellisista tuottajista. Kiitos. Państwa, nie ma więcej chętnych do wypowiedzi. Ja... Nyt puhujia, on käyty läpi. Kun viimeksi tapasimme viljelijöitä, niin siellä puhuttiin seuraavanlaisista asioista viljelijät olivat hyvin tietoisia tästä ongelmasta, jonka juuri mainitsitte. Eli se, että eläimiä voitaisiin teurastaa lähellä tuotantopaikkaa tai kasvatuspaikkaa, on suuri ongelma. Ihmiset jopa vähän vitsailivatkin, että jos menee metsälle – niin voi kyllä tappaa eläimen. Mutta kun me kasvatamme tilalla eläimiä, niin me emme saa tappaa näitä eläimiä, vaikka teurastusolotkin olisivat paljon paremmat. Eli parempi mennä metsälle. Ehkä meidän pitäisikin pyytää metsästäjiä ää, meidän pitäisi myös asettaa sellainen sääntö, että metsästäjienkin täytyy ensin vangita eläin ja sen jälkeen tappaa se direktiivin mukaisesti. No tämä nyt oli vitsi, mutta onhan tämä ihan naurettavaa, koska tuottajat eivät voi toimia. Markkinatkin olisivat paljon vetovoimaisempia, jos olisi asianmukaista merkintää. Kuluttajat tulevat yleensä tuottajien pakkeille säännöllisesti ja, tai tun tietävät, keitä tuottajat ovat ja tietävät, mistä elämät ovat peräisin, mutta siitä huolimatta tarvitaan merkintöjä. No, tämä nyt tästä puheenvuorosta. Nyt haluaisin kysyä, mitä komissiolla on sanottavanaan. Saatte puheenvuoron, koska teille, teille esitettiin kysymyksiä. Danke, Herr Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäiset kysymykset eh, koskivat sitä, mitä komissiolla on mielessä lähitulevaisuuden varalle. Me, mehän olemme tässä tämän lainsäädäntökauden loppumetreillä ja komissio on nämä kaksi kertomusta valmistanut toimeksiantonsa mukaisesti, saamansa, saamansa toimeksiannon mukaisesti. Ja sillä on nyt sitten tarkoituksena selvit, oli tarkoituksena selvittää tätä kokonaisuutta tässä lyhyessä ajassa niin hyvin kuin mahdollista, koskien sekä suoramarkkinointia lähituotantoa että saaristotuotteita. tuotteita sel- selvitellyt vähän mitä mahdollisuuksia tällaiselle merkinnöille olisi tarjolla. Nyt sitten komissiota kiinnostavat myöskin ne, ne kysymykset, joita paikallisesta viljelystä ja lähiviljelystä ja suoramarkkinoista niistä kysymyksistä, jotka niistä on esitetty, ja miten niihin sitten kyettäisiin ratkaisut äh, löytämään näiden nykyisten mm, aika joustavienkin äh, instrumenttien EU-välineiden välityksellä, millä tavalla niitä sitten voitaisiin muuttaa, tai pitääkö muuttaa ollenkaan. Meillä on mielenkiintoisia kokemuksia, ja komissio pyrkii nyt sitten niiden perusteella selvittämään, ovatko nämä hygienia sektorilla jotakin joustavaa lähestymistapaa noudattaa. Monissa jäsenmaissa tätä, jäsen, tätä jäsenmaissa tätä joustoa jo käytetäänkin hyväkseen, toisissa taas ei. Ne jäsen, jäsenmaat, jäsen, jäsenmaat, jotka suhtautuvat suoramarkkinointiin nihkeästi, tai siellä on huono valmius sitä toteuttaa. On sellaisia maita, ja tietysti siellä äh, sitten pyritään äh, saamaan muutoksia aikaiseksi, sitä, tai saa, halutaanko, ja jos sitten halutaan saada muutoksia aikaan, niin millaisia muutoksia siellä havitellaan. Sitten pari vi- tietoa siitä vielä, mitä tässä valmisteluvaiheessa ilmi tuli me olemme, meillä on ollut tällainen asiantuntijaryhmä käytettävissämme ja olemme siellä aika yksityiskohtaisesti puineet sitä, millä tavalla sitten maatalous, maataloustuote, joka päätyy suoramarkkinointiin, miten se pitäisi määritellä, millä tavalla sitä pitäisi kuvailla, niin että käyttäjä, ostaja, kuluttaja tietäisi, että tuote on tilalta lähtöisin joltakin tietyltä tilalta. Ja sitten toisaalta selvittää sitä, mitä kuluttajan päässä liikkuu silloin, kun hän, hän äh, havit, havittelee tällaista äh, tilaa tuotta, tuottajamerkinnällä varustettua tuotetta. Mitä hän sitä odottaa ja on sitten, mitä lihatuotteisiin tulee, että siellä pitäisi mainita, missä äh, äh, tämä äh, tiurastaminen on tapahtunut. Sitä kuluttaja nyt ei välttämättä odota saavat, saavansa tietää, että onko se nyt siellä tilalla telostettu vai missä, teurastettu vai missä se on, kunhan se nyt on siellä jossakin lähellä tapahtunut. Se kylässä olevassa teurastamossa esimerkiksi, taikka, tai niin poispäin. Ja, mutta joka tapauksessa niin, että että, että viljelijä myy sitten vain omista tuotteistaan peräisin olevia valmisteita kaikissa tilanteissa. Ja me nyt sitten miettimme, olen tässä miettineet, mikä olisi uskottava tällainen merkintä. Mikä tapa vahvistaisi luottamusta tähän toimintaan. Sitten vielä selvityksen alaisena tulee olemaan se, että sitten jos valitaan jonkinlainen merkintä ja sitä aletaan suojella, kuten jo tässä äh, laatuasetuksessa parlamentissa ja neuvostossa on päätetty, niin, että minkälainen äh, käsite sitten ja nimi äh, voitaisiin ottaa käyttöön. Meillä ei ole tässä vielä yhtään ylivoimasta ehdokasta suosikkia. Että tämä on joko kiinni siitä, että jossain jäsenmaissa on jo aika hyvin toimivia järjestelmiä tällaisille tilatuotteille. Ja jos nyt haluamme luoda EU-tasolla samansuuntaisen asetuksen säännön tästä asiasta, niin se saattaisi hyvinkin sitten lyödä korville tätä jo hyvin toimivaksi osoittautuvaa tai osoittautunutta järjestelmää näissä meillähän on Ranskassa tämä fermier tuttu siellä päin liikkuneille, ja se on varattu tietyille, tietyn sorttisille tuotteille ja valmisteille. Ja tässä sitten, jos uutta säännöstöä tulisi, niin se tavallaan olisi ristiriidassa tämän jo olemassa olevan ilmauksen kanssa. Jos me haluamme nyt sitten siirtyä kohti tällaista EU-tasolla määriteltyä merkintää. Se, se määriteltäisiin yhteisesti sitten koskemaan kaikkea tilatuotantoa. Se olisi aika tär- tärkeää sopia sellaiseksi, että se on selkeästi havainnon ymmärrettävissä ja miellettävissä. Sillä on, siinä on ymmärrettävä sisältö, jonka kuluttaja nopeasti hoksaa, eikä ole sitten niin kuin sanottu millään tavalla ristiriidassa jo olemassa olevien sääntöjen määräysten ja merkkien kanssa. Komissiota kiinnostaisi kovasti saada jonkinlaista palautetta näihin kysymyksiin, jotka olemme kysymy- näissä kertomuksissamme esille nostaneet. Tähän, tähän mennessä, tai tällä hetkellä komissiolla ei ole mitään selkeitä suunnitelmia tällaisen EU-laajuisen merkinnän käyttöön ottamiseksi tai lanseeramiseksi koskien näitä suoramarkkina- ja tilatuotteita tai sitten toisaalta näitä saaristolähtöisiä valmisteita. Kunhan nyt saamme ensin reaktiot näihin kahteen kertomukseen, niin palataan asiaan. Kiitos. Bardzo dziękujemy. To rozumiem, że Państwo czekacie. Kiitoksia kovasti. Eli ymmärrän, että odottelette lisää huomioita ja lisää reaktioita. Ja varmasti myös ehdotatte, että joitain töitäkin vielä tehdään. Ymmärsinkö oikein? E, no hyvä. Eli jos oikein ymmärsin, niin tähän asiaan palataan vielä tulevaisuudessa. Nyt ei ole muita kysymyksiä eikä huomioitakaan taida olla, joten lopetetaanpa tämän kohdan käsittely. Ja samalla saamme myös kokouksen tämän osion päätökseen. Me tapaamme vielä koordinaattoreiden kesken kello 17.30 vasta silloin, koska silloin tietyt ihmiset vasta tulevat tänne. Joten kiitän teitä kovasti puheenvuorostanne. Oli oikein mukavaa, että meillä oli niin monta erinomaista vierastakin täällä paikalla. Me tapaamme huomenna taas kello yhdeksän aamulla ja koordinaattoreiden kokous alkaa kello 17.30 eli 20 minuutin kuluttua. Mutta valiokunnan kokous päättyi tältä päivältä tähän.